Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie alle... Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, tervetuloa lämpimästi tähän kokoukseen. Olemme hieman myöhässä, mutta olemme vasta pääsemässä tänne Brysseliin. Täällä on aika hankalat olosuhteet, kun maanviljelijät ovat valloittaneet kadut. No niin, mutta tervetuloa. Ja mitään uusia puheenjohtajan ilmoituksia ei ole. Ehkä tähän tulee pari lisäystä huomiseksi, koska koordinaattorit kokoontuvat vielä tänään. Ja nyt toivotan tervetulleeksi Euroopan komission tutkimuksen pääosaston pääjohtajan Jose Manuel Silva Rodriguezin. Toivottavasti tämä nyt meni suurin piirtein oikein. Lämpimästi tervetuloa ja kiitos siitä, että tulitte paikalle. Haluamme käyttää tilaisuuden hyväksemme käydä ensimmäistä keskustelua kanssanne – ja pyydämme teitä esittelemään seuranta kertomusta pääosaston nimissä. Teillä on puheenvuoro ja sen jälkeen kollegat voivat sitten esittää kysymyksiä. Olkaa hyvä. Señor presidente Arvoisa puheenjohtaja, hyvät varapuheenjohtajat, hyvät ITRE-valiokunnan jäsenet. Haluaisin kiittää teitä mahdollisuudesta tulla tänne tänään iltapäivällä esittelemään teille toisen seurantakertomuksen seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta vuodelta 2008, koska tämä on ensimmäinen kerta, kun minulla on ilo ja kunnia tällä uudella valikaudella olla teidän keskuudessanne täällä. Haluaisin ensinnäkin onnitella niitä, joita en ole vielä henkilökohtaisesti onnitellut. Ja uskon, että ähm, seurantakertomuksesta puhumisen lisäksi me voisimme käsitellä muitakin aiheita. Ja olen valinnut kolme, joista voin keskustella kanssani, mutta mitä, mistä tahansa voimme keskustella, mistä haluatte vain. Seurantakertomuksen lisäksi mielestäni on kolme erittäin tärkeää aihetta, eli seitsemännen tutkimuksen puiteohjelman täysar- talousarvion täytäntöönpano, yksinkertaistaminen ja yhteiset tekniset aloitteet. Yhteiset teknologia-aloitteet, kuten hyvin tiedätte, eritoten ITRE-valiokunnan veteranijäsenet Potocnik esitteli Strasbourgissa tämän vuoden maaliskuussa ensimmäisen seurantakertomuksen seitsemännestä tutkimuksen puiteohjelmasta. Tänä päivänä minä olen täällä nyt esittelemässä seuraavaa seurantakertomusta. Minulla nyt ei ole aikomuksena esittää teille mitään kaiken kattavaa siis, seurantakertomuksen sisällön esittelyä, vaan keskittyisin kaikista tärkeimpiin aiheisiin, jotka tähän liittyvät. kertomus perustuu erilaisiin indikaattoreihin, jotka kattavat hyvin laajan kirjon asioita, jotka liittyvät ohjelman täytäntöönpanokysymykseen. Tässä voidaan puhua esimerkiksi arviointimenetelmien laadusta ja uusien, ohjelman uusien instrumenttien käytöstä. Uusi seurantajärjestelmä on myös yksi tärkeimmistä uuden tutkimus, tutkimuksen puiteohjelman strategian välineistä. Kiitos järjestelmällisestä hyvistä indikaattoreista, niiden käytöstä vuosien aikana voidaan nyt toteuttaa ö, laajempaa analyysiä näiden indikaattoreiden täytäntöönpanosta ja tämän vuoksi voidaan toteuttaa todellinen hyvä evaluaatio. Täytyy lisätä myös, että tämä on ensimmäinen kerta, kun tätä tehdään nyt puiteohjelmien osalta. Ensimmäistä kertaa siis tehdään tämmöinen hyvin kattava analyysi. Haluaisin korostaa, kuten sanoin, tässä muutamia perustavanlaatuisia asioita, jotka tähän liittyvät. Ja aloitan tässä nyt ensin näistä tarjouskilpailuista. Ensimmäisten kah- puiteohjelman kahden elinvuoden aikana me olemme saaneet noin 25 000 hakemusta, e, joissa on ollut mukana noin 150 000 osallistujaa. Nämä ovat todella vaikuttavia numeroita. Näistä tutkimushakemuksista noin 5500 on hyväksytty ja tutkimushakemukset ovat kattaneet Euroopan unionin talousarviosta noin 10 miljoonan euron summan, josta ovat hyötyneet lähes ulko 33 000 osallistujaa, eli hieman yli 20 prosenttia hakijoista. Kuten tiedätte, tämä on siis ensimmäinen eh, laadussaan ensimmäisellä kertaa nämä tarjouskilpailut alkoivat viikkoa ennen kuin itse ohjelma käynnistettiin, eli 22. joulukuuta 2006. Puiteohjelma astui siis voimaan ensimmäinen ensimmäistä 2007. No, nämä asiat ovat tänä päivänä meille aivan itsestään selviä. Nämä kuuluvat normaaliin päivittäiseen ohjelmaamme, mutta aikaisemmin tällaista ei olisi voinut toteuttaa. Kuten hyvin tiedätte, puiteohjelma on avoin kaikille yliopistoille, tutkimuskeskuksille, pienille ja keskisuurille yrityksille, monikansallisille yrityksille, julkiselle hallinnolle, jopa yhteisön hallinnolle. Ja mikseipä yksityishenkilöillekin, joitakin sellaisiakin on osallistunut tähän puiteohjelmaan. Kaikista eniten mukana on koulutuskeskuksia, oli kysymys sitten yliopistoista tai toisen asteen koulutuksesta. PK-yritysten osalta totesin, että tiedätte varmaankin hyvin, että tämä oli tärkeä osa keskustelua puiteohjelman osalta. Ja tällä hetkellä PK-yritykset edustavat noin 15,5 prosenttia edunsaajista ohjelman ensimmäisten kahden vuoden aikana. Yli kaksi kolmas osaa näistä PK-yrityksistä osallistuvat yhteistyöohjelman puitteissa ja yli neljännes kapasiteettiohjelman puitteissa. Tiedätte, että siitä erityisosa on suunnattu PK-yrityksille. No nyt, jos jatketaan vielä datan parissa ja katsomme kansainvälistä ulottuvuutta, niin korostaisin tässä, että meillä on kaikista kansainvälisin olemassa oleva tutkimusohjelma koko maailmassa. 136 maata on edustettuna puiteohjelman toiminnoissa. Ja näiden kolmansien maiden joukossa erityisen tärkeinä näen Venäjän, Brasilian, Intian, Kiinan ja Yhdysvallat. Tasa-arvopolitiikka on myös tärkeä aihe. Sitä täytyy analysoida, kun katsotaan tuloksia. 21,6 prosenttia päätutkijoista tai tiimin johtajista on ollut naisia ja tämä prosenttiluku nousee aina 30 viiteen prosenttiin Marie Curie-ohjelman toimissa. Kuten tiedätte, tasa-arvopolitiikka on prioriteetti komissiolle ja voin vahvistaa teille, että me seuraamme erittäin tarkasti ja tiukasti näiden indikaattorien kehitystä. Puiteohjelmassamme on myös toinen äärimmäisen tähdellinen asia ja tämä on siis arviointijärjestelmä. Se on koko järjestelmän yksi peruspilareista. Yhdessä aikaisemmassa puheenvuorossani, puheenvuorossani tässä samaisessa valiokunnassa selvitin sen merkityksen, jonka minä annan evaluaatiolle ja, ja äh, mitä tärkeänä pidän tällaisen arviointijärjestelmän riippumattomuutta. Sanoin jopa, että koskaan en käyttäisi äh, puiteohjelman antamaa prioriteettia että käyttäisin tätä ja vaihtaisin kahden ohjelman prioriteettiasemaa. En ole sitä tehnyt enkä tule sitä tekemäänkään. Arvioinnin laatu on luokiteltu tyydyttäväksi tai loistavaksi 98 prosentin arvioijista mukaan, siis sellaisten arvioijien mukaan, jotka osallistuivat tähän valintaprosessiin vuonna 2008. Ja kaikista tärkeintä tässä nyt on se, että 96 prosenttia näistä arvioitsijoista on sitä mieltä, että meidän arviointiprosessimme ovat yhtä hyviä tai parempia kuin olemassa olevat mm, muiden maiden tai koko muun maailman prosessit. Ja tämä on asia, jota me voimme pitää hyvin merkittävänä seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvänä myönteisenä tekijänä. Myönteistä on myös se, että valinta prosessimme laatua todella pidetään näin korkeana. Nämä korkeat laatu standardit on todennettu myöskin ö, arviointi osiossa. Kuten tiedätte, olemme ottaneet seitsemännessä puiteohjelmassa mukaan tällaisen äh, englanniksi redress procedure-menetelmän. Noin 25 000 arviota on tehty ja 1170 1170 äh, tehtiin muutoksen haku, mutta vain 17 niistä sitten johti uudelleen arviointiin. Ja tämä on lähestulkoon olematon luku. Ja minun mielestäni me voimme kyllä kaikki olla tästä luvusta erittäin ylpeitä. Lopuksi, mitä tulee tähän yksinkertaistamisprosessiin, haluaisin todeta tässä, että me olemme saaneet suurta apua kansallisista yhteys instansseista. Ne ovat seitsemännen puiteohjelman puitteissa todennäkön, todentaneet yksinkertaistumista ohjelmassa verrattuna aikaisempaan kuudenteen, verrattuna kuudenteen ohjelmaan. Noin 70 prosenttia kyselyyn osallistuneista on sitä mieltä, että seitsemännen puiteohjelman tarjouskilpailut ja prosessit ovat erinomaisia tai hyviä ja yksinkertaisempia kuin kuudennessa puiteohjelmassa. Minun mielestäni tällainen tyytyväisyysaste ei kuitenkaan vielä ole riittävä. Ja yksinkertaistamisen osalta me haluamme mennä vielä pitemmälle. Ja tulen antamaan teille henkilökohtaisen sitoumukseni siitä, että tulen viemään eteenpäin tätä yksinkertaistamisprosessia. No, tässä olivat varmastikin kaikista tärkeimmät seurantakertomuksen asiat. Niin yksikköni kuin minäkin olemme täysin käytettävissä. Ne voimme yksi Voimme kirjallisesti tai suullisesti antaa teille yksityiskohtaisempia vastauksia ja laajentaa tietoa näiden lukujen osalta. Sitten haluaisin mennä seuraavaksi kolmeen lisäaiheeseen, joista kanssanne haluaisin keskustella. Ensimmäinen niistä on talousarvion täytäntöönpano. Vuonna 2009 tutkimuksen pääosasto ennakoi niin kuin joka vuosi niin kuin viime vuosina aina nyt on ollut, ennakoimme, että täys, talousarvio on laitettu erittäin hyvin täytäntöön niin sitoumus kuin määrä, maksumäärärahojen osalta. Tällä hetkellä siis tähän päivään mennessä panoprosentti vuoden osalta on 86 prosenttia sitoumusmäärärahojen osalta ja 57 prosenttia maksumäärärahojen osalta. Noin 2,3 miljardia kokonaissummasta, joka on 4 miljardia, on jo maksettu edunsaajille. Nämä täytäntöönpanoprosentit ovat hyvin samankaltaisia kuin edellisinä vuosina tähän vuoden aikaan. Sitten vuosi 2008. Yleensä 31. joulukuuta tuossa kello 19 resurssijohtaja lähettää minulle tekstiviestin jostain, ei yleensä Brysselistä, ja kertoo sitten, että mikä on ollut menneen vuoden täytäntöönpanotaso. Ja viime vuonna se oli 99,89 sitoumusmäärärahojen osalta, 99,85 maksumäärärahojen osalta. Ja olen varma, että tänä vuonna luvut ovat hyvin, hyvin samankaltaisia, eli lähes tulkoon täydellinen talousarvion täytäntöönpano. Vuonna 2007 mm, täytäntöönpanotaso oli myös erittäin korkea, 99,84 prosenttia sitoumusmäärärahojen osalta, 99,7 prosenttia maksumäärärahojen osalta. Olen sitä mieltä, että pääosastoa ei voi eräästä seikasta kritisoida kovinkaan paljon, eli siitä, että budjettiviranomaisen pyytämiä talousarviotäytäntöönpanoa ei toteutettaisi. Seuraavaksi haluaisin puhua sitten yksinkertaistamisesta ja hyödynnän nyt mahdollisuutta kertoakseni teille, mitä me nyt oikeastaan teemme kotipuolessa, eli siis pääosastolla – tämän yksinkertaistamisen osalta. Ja haluaisin myös kertoa teille, minkä vuoksi tämä on niin valtaisan tärkeä haaste meille kaikille. Yksinkertaistaminen ei ole niin neutraali kysymys kuin näin äkkiseltään voisi luulla. Yleensä tässä monimuotoisuus ei ole itsessään tavoite, vaan se on tulosta erilaisista neuvotteluista, erilaisista hankaluuksista, herkkistä kohdista, joita on ollut talousarvion viranomaisten välillä ja ottaen huomioon sitten myös säännöt ja erilaiset osallistujat. Kaikki Nämä seikat johtavat siihen, että yksinkertaistaminen on erityisen hankalaa. Poliittisten tavoitteiden joukassa suurta huomiota asetetaan yhteisen taloudellisille eduille. Ja tässä on maksimissaan kahden prosentin heitto sallittavissa ja on hyvin vaikea tätä täyttää, vaikka tiedätte, että me olemme virhemarginaalia saaneet erittäin paljon alemmaksi. Suurin osa ihmisistä on yhtä mieltä siitä, että tutkimus, niin kuin mikä tahansa muu yhteisön ohjelma, tutkimusohjelmassa täytyy vaatia tervettä, hyvää taloudellista hallintoa, jotta voitaisiin täyttää tavoitteet. Mutta meidän ei pidä, emmekä voi lähteä sille tielle, että tämä olisi ainut tutkimuspolitiikan tavoite – tutkimuspolitiikka, siinä täytyy kehittää tieteellistä tutkimuspolitiikkaa Euroopassa. Tämä ei ole itsessään mikään ristiriita, mutta tämä tasapaino, tällainen löysä hirttonaru, jossa on erilaisia herkkiä asioita tasapainottelemassa ja tässä pääjohtaja, pääjohtajan täytyy tässä nyt yrittää tansahdella yhdessä yksikkönsä kanssa ilman, että polkee kenenkään varpaille, vaikka usein yhdenkään partnerin kanssa tanssi ei suju. Koska aina ei asioita näe eri osallistujien kanssa aivan samasta näkövinkkelistä. mutta hieman tässä itse kritiikkiä, jos yritän esittää, niin voin kyllä todeta, että seitsemäs puiteohjelma on mahdollistanut useiden yksinkertaistamismenetelmien kehittämistä. Yksi näistä liittyy lainsäätäjän päätöksiin, siis teihin ja neuvostoon eh, seitsemännen ohjelman, puiteohjelman oikeusperustan osalta. Ja, ja toinen seikka liittyy sitten meidän vastuuseemme, kun panemme tätä ohjelmaa täytäntöön. Haluaisin tässä mainita useita eri seikkoja. Ensinnäkin tämä takurahasto, joka on mahdollistunut sen, että olemme voineet vähentää valtaisasti ex ante valvontaa. Me pyydämme paljon paljon vähemmän kaikenlaisia todisteita kuin edellisessä tutkimuksen puiteohjelmassa – mahdollista, että erittäin korkea prosentti osuus edunsaajista, mahdollisesti jopa yli 80 prosenttia, ei joudu koskaan antamaan yhtään todistetta, sertifikaattia tässä, koska takurahaston kattaa tämän. Eli kymmenen kertaa vähemmän tulee nyt sitten näitä lippusia ja lappusia kuin kuudennessa tutkimuksen puiteohjelmassa. Ex ante valvonnan määrä rahoituskapasiteetista on myös merkittävästi vähentynyt. Vain ne, ja itse parlamentti on se, joka meille tämän sanoi, kun kävimme keskustelua tässä. Vain silloin, kun puhutaan yli 500 000 eurosta, niin silloin käytetään kontrollijärjestelmää, ja tämä nyt on varsin järkevää koska 500 000 euron edunsaaja on jo aika merkittävä edunsaaja. Meillä on myös yksi ainut osallistujarekisteri, jota käytetään kaikkia ohjelmia ja kaikkia pääosastajia varten. Osallistujat rekisteröidään, heidät valido- validoidaan tässä ja heidän ei tarvitse joka ikistä tulevaa osallistumista varten toimittaa uudelleen kaikkia, uudelleen kaikkia asiakirjoja. Sitten vielä eräs seikka, joka on ollut meille hankala, eli metodologian sertifiointi eritoten henkilöstökulujen ja epäsuorien kulujen osalta. Tässä varmastikin tulemme tuomaan mukaan yksinkertaistamismenettelyn, joka tulee olemaan varsin merkittävä. Olemme myös yksinkertaistaneet sitä tapaa, jolla voidaan muuttaa sopimuksia ja millä voidaan seurata hankkeita. Tällä vähennetään edunsaajien työtaakkaa, mutta myös omaa työtaakkaamme, koska kuten hyvin tiedätte, niin seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma täytyy panna täytäntöön samalla henkilöstömäärällä kuin kuudeskin, ja kuudeskin täyt, puiteohjelma ja kuudenteen liittyy vielä paljon täytäntöönpanotoimia. Olemme myös pidentäneet hankkeiden välisiä aikoja niin, että tutkijoilla, tutkijoiden ei tarvitse niin montaa kertaa tässä antaa näitä tietoja komissiolle. Olemme myös näitä ö, käsittelyaikoja lyhentäneet jotta voi saattaa loppuun hankeneuvottelut, niin keskimääräisesti tässä menee tänä päivänä noin 320 päivää, eli 40 päivää vähemmän kuin kuudennessa tutkimuksen puiteohjelmassa. Jos joskus kuulet, että joku sanoo, että joku tietty hanke, sillä se on ollut pitempi kuin seitsemännessä kuin kuudennessa puiteohjelmassa, niin saattaa olla, että tietysti joskus voi näin käydäkin, mutta yleisesti ottaen nyt käsittelyaika on 40 päivää lyhyempi. No, yritetäänpäs nyt mennä vähän nopeampi tässä eteenpäin ja yritämme lyhentää näitä käsittelyaikoja. Olemme yrittäneet lähteä kaikkiin sisäisiin toimiin niin, että voitaisiin todellakin mahdollisimman paljon lyhentää näitä eri aikoja tässä. Tämän lisäksi olemme sitten järjestäneet myös julkisen kuulemisen yksinkertaistamisesta. Niin kuin hyvin tiedätte, meillä on aikeena esittää yksinkertaistamisesta ehdotus tulevan vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Emmekä me halua omaa kantamme ainoastaan tähän, vaan haluamme eri toimijoiden, eri osallistujien kannat. Tätä varten olemme sitoutuneet heinäkuussa järjestämään pitkän julkisen kuulemisen tutkimuksen kentän eri toimijoiden keskuudessa. Me olemme paljon mainostaneet tätä kuulemista niin, että noin 3000 tahoa, 3000 tahoon on jo otettu yhteyttä Määräaika tässä on kolmas, oli 30. syyskuuta, mutta valitettavasti tämä ei ole niin kuin Irlannin kansanäänestys, josta voidaan sanoa seuraavana päivänä <laughs> sitten lopputulos. 39. meni siis umpeen tämän, mutta me emme vielä tiedä, mitkä ovat tässä lopputulokset tästä kuulemisesta. Ja sitten kun meillä on nämä lopputulokset, niin tavalla tai toisella ne tullaan kertomaan Euroopan parlamentille yksinkertaisia yksityiskohtaisia johtopäätöksiä ei tässä nyt voi vielä tehdä, mutta minusta hieman vaikuttaa siltä, että meille tullaan sanomaan se, mitä me toivomme <laughs> myös sanottavan, eli on jo yksinkertaistettu, mutta lisää pitää vielä yksinkertaistaa, ja tämähän on meidänkin näkemyksemme. Kaikki jäsenvaltiot ovat osallistuneet tähän eritoten tässä kuulemisessa Saksa, Itävalta, Yhdistynyt kuningaskunta, Alankomaat, Espanja, on niin kuin monet muutkin maat ovat olleet aktiivisia. Niin kuin sanoin, olemme sitoutuneet valmistelemaan tiedonannon yksinkertaistamisesta niin, että se voitaisiin mahdollisimman pian ensi vuonna hyväksyä. Kun puhun mahdollisimman pian ensi vuonna, niin tarkoitan tuossa puolessa välissä vuotta. Tämä tiedonanto tulee samoihin aikoihin kuin kaksi muuta komission äärimmäisen tähdellistä tiedonantoa. Yksi niistä liittyy varainhoitoasetuksen kolmivuosittaiseen tarkasteluun ja toinen hyväksyttävän riskimarginaalin, jota voidaan käyttää eri politiikassa politiikoissa. Olen, ne, jotka ovat ennen minua kuulleet, tietävät, että tämä anto on sellainen, jota, jonka puolesta olen valtaisesti itse henkilökohtaisesti ponnistellut. Olen todella sitoutunut siihen, että nyt kun kolme vuotta on takana tätä puiteohjelmaa, me todella tekisimme kaikkemme, jotta voitaisiin vielä parantaa enemmän sitä, mikä voi palvella sen puolesta, että meillä olisi dynaamisempi, helpompi ja myöskin rahoituksellisesti turvallisempi seitsemännen puiteohjelman hallinnointi. Eivät nämä mitään mahdottomuuksia ole nämä asiat. Olen sitä mieltä, että yksi niistä valtaisista hankaluuksista, joita meillä on tämän puiteohjelman osalta on se, että meillä on aivan liian, asioita, liian paljon asioita, jotka pitää tarkistaa ja joita pitää valvontaa, mit, valvoa. Mitä vähemmän niitä on, niin sitä helpompaa nyt on sitten mennä eteenpäin. Haluan puhua selväsanaisesti tässä nyt kuitenkin tästä. Ne vähäiset asiat, joita me haluamme valvoa, niin niitä täytyy kyllä sitten valvoa hyvin niin, että yhteisön veron maksaja voi olla rauhallisella mielin sen osalta, että hänen varojaan käytetään mahdollisimman hyvin. Mutta että sitä käytetään näin äärimmäisen arvokkaaseen asiaan kuin tutkimuspolitiikka. Toivottavasti minulla on ilo ja kunnia tulla tulevina kuukausina vierailemaan täällä ITRE-valiokunnassa ja esittämään tämä yksinkertaistamis ehdotus, tai antamaan teille lisää selvityksiä tästä asiasta, koska tietysti komission jäsen tulee tästä vielä puhumaan kanssanne. Viimeiseksi haluaisin sitten keskustella kanssanne yhteisistä teknologisista aloitteista. Kuten tiedätte, tämä on yksi uusista seikoista seitsemännessä puiteohjelmassa. Meillä on nyt IMI, ENIAC, Artemis, FCH ja Clean Sky. Ja neljä näistä viidestä tulee toivottavasti olemaan jo autonomisia tulevien viikkojen aikana. Ja tämän vuoksi on äärimmäisen tärkeää, että niillä on operatiivista kapasiteettia niin, että ne voivat äh, hallinnoida omaa talousarviotansa. Tiedätte, että jokaisen äh, JTIin johtajan täytyy kertoa parlamentille äh, talousarvion toteuttamisesta. Ja kuten tiedätte, komissio on aina myös mukana tässä toiminnassa. Kun nämä hankkeet eivät ole olleet vielä autonomisia, niin olemme komission yksiköiden kanssa tehneet työtä. Ja sitten kun eri ö, yhteisille teknologiahankkeille on löydetty johtajat, niin olemme tehneet tiimityötä heidän kanssansa ja jättäneet syrjään sen seikan, että näiden hankkeiden autonomia ei ollut vielä aivan täydellistä. Me olemme tehneet todella yhteistyötä ja viimeisten JT I, viimeiset JTI-hallintoneuvoston kokoukset ovat olleet varsin tuottavia ja suurin osa mahdollisista ongelmista on saatu ratkaistua. Toisaalta, kuten hyvin tiedätte, teemme kovasti tässä töitä mitä tulee näihin yksityiseen julkisen, julkisiin kumppanuuksiin. Ne tulevat tulevaisuudessa varmaankin olevan mukana tässä JTIssä, mutta vielä ei näin ole. Me olemme järjestäneet kokouksen, jossa oli komission jäsen Potocnik ja kaikkien JTIden johtajat ja sitten oli, on tämä Sherpa-ryhmä, jossa itsekin olin mukana. Ja siellä on toisen tason edustajat yhteistä teknologiahankkeista. Ja näissä halutaan ottaa huomioon ne kokemukset, joita tähän mennessä on saatu yhteistä teknologiahankkeista. Ja on mietitty sitä, millä tavalla ne pitäisi toimia tulevaisuudessa. Eräs tärkeä asia tässä on PK-yritysten osallistuminen yhteisiin teknologiahankkeisiin, samoin kuin näiden hankkeiden avautuminen ulospäin ulkomaailmalle, koska usein ajatellaan, että JTI ovat todella suljettu maailma. No, haluaisin seuraavaksi kertoa teille Clean Skysta. Se vie, kuten tiedätte, 75 prosenttia talousarviosta. 25 prosenttia ei tule suoraan talousarviosta ja 25 osalta, prosentin osalta on annettu 217 ehdotusta ja noin 130 uutta uutta rahoituskohdetta tässä tulee noin 60 sopimuksen kautta. Ja tämä nyt on luokiteltu äh, näistä hankkeista kaikista suljetuimmaksi. Ja nyt huomaatte, että tämä on kuitenkin varsin avoin. No, toivottavasti tämä lyhykäinen esitykseni on ollut teille hyödyllinen ja näin antanut yleisnäkemyksen seitsemännestä puiteohjelmasta. Komission yksiköt ja minä itse tulemme olemaan yhteydessä teihin mitä tahansa tietoa varten, jota kenties haluatte meiltä. Ja olemme sitä paitsi varmoja siitä, että tähän mennessä vallalla ollut erittäin hyvä yhteistyö ITRE-valiokunnan kanssa tulee jatkumaan myös tällä uudella vaalikaudella, kun luomme näitä aloitteita, joilla vastaamme unionin haasteisiin. Kuten tiedätte, uusi sopimus antaa meille kaikille enemmän vastuuta eurooppalaisessa tutkimuksessa ja me tiedämme, eh, että teemme paljon työtä, jotta voimme vastata edessä oleviin haasteisiin. Herzlichen Dank, Generaldirektor. Kiitoksia pääjohtaja. Tämä oli hyvin kattava esitys ja nyt minulla onkin tästä useita puheenvuoropyyntöjä, mutta kun katsotaan tässä nyt kelloa, niin havaitaan, että tässä saattaa vähän olla vaikeuksia edessä, koska meillä on tulossa toinenkin vieras. Ehkä pyytäisin teitä keskittymään yhteen kysymykseen, käyttämään minuutin tai korkeintaan pari. Tämä auttaisi ainakin hieman pitämään kiinni aikataulusta. Ensin kolme Ryby. Recht herzlichen äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos tästä esityksestä. Seitsemännessä puiteohjelmassa on päästy aika hyvin eteenpäin juuri tässä yksittäisessä rekisteröinnissä ja simplifioinnissa. Tässä mennään aivan oikeaan suuntaan minua esim. myös muut asiat, esimerkiksi se, miten esimerkiksi sopimuksia voitaisiin yksinkertaistaa entisestään. Ja sitten tämä toteutusaikataulu, tässä on päästy nyt 320 päivään. Voitaisinko tässä kuvitella pääsevään jopa sataan päivään, tai minkälaisia ehdotuksia tähän on tulossa? Ja sitten rahoituskriisistä mitä tulee tähän myöhästyneisiin maksuihin ja siihen, siihen koskevan direktiiviin onko komissio valmis soveltamaan tätä myös itseensä ja tätä 30 päivän sääntöä. PK-yrityksiinhän tämä, tämä koskettaa hyvin paljon ja ne ovat kärsineet tästä todella paljon. Miten suhtaudut tähän? Ja sitten toinen asia, mitä tulee maksusitoumuksiin, maksumäärärahoihin, Täällä on kohtia, jossa on nolla nolla, Artemis Eniak ja niin edelleen. Miksi täällä ei ole sitoumuksia eikä maksuja olemassa? Liittyykö tähän jotakin ongelmia ja mikä syy tähän mahdollisesti on? Siis sille, että näiden osalta tässä ei ole mitään maksusitoumusmäärärahoja eikä maksumäärärahoja. Sitten toinen asia, jota ei ole otettu kyllin hyvin huomioon, on Euroopan teknologian instituutti EIT. Mikä tilanne sillä on? Kiitos. Seuraavaksi kollega Brezina. za slovo. E, Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kuuntelin suurella ilolla teidän puheenvuoroanne, kun te totesitte, että nyt monimutkaisista menettelyistä – ja joustavuuden puutteesta on päästy paljon parempaan tilanteeseen yritysten kannalta ja niin poispäin. Haluaisin kuitenkin, että pohtisitte erästä totsia asiaa. Tieteellisten tiimien yhteistyö eurooppalaisten maiden kesken niiden maiden osalta, jotka ovat hiljattain liittyneet unioniin, jotka eivät kuitenkaan ole täysin uusia jäsenvaltioita, mutta kuitenkin suhteellisen vähän aikaa vasta olleet mukana unionissa. Miten tämä yhteistyö sujuu? Minusta vaikuttaa siltä, että näissä kumppanussuhteissa on jääty jälkeen verrattuna muihin suhteisiin, joskus tieteellinen potentiaali ja siksi osittain käyttävä, käyttämättä. Ja koko Euroopan kannalta olisi soveliaista pohtia, miten asia voitaisiin korjata kuntoon. Ehkä voitaisiin Esimerkiksi kuulemisen yhteydessä tarkastella näitä maita, jotka hiljattain ovat liittyneet Euroopan jäsenvaltioiksi ja joiden potentiaalia pitäisi paremmin käyttää hyväksi. Vielä toinen kysymys. Tässä valiokunnassa me tulemme aivan taatusti tarkastelemaan tulevaa puiteohjelmaa ja valmistelemaan sitä. Seitsemäs puiteohjelma sen yhteydessä olen nähnyt tutkimuksia joistakin ohjelman vaikutuksesta – mutta minun mielestäni tulokset eivät vielä ole tyydyttäviä näiden raporttien valossa. Katsotteko te, että nyt näiden tutkimusten pohjalta voidaan sitten paremmin muokata etukäteen jo kahdeksatta ohjelmaa? Kiitos sitten kollega Carvalho. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät, hyvä pääjohtaja. Minun Kysymykseni liittyy tässä JTIiden täytäntöönpanoon. Nämähän ovat äärimmäisen tärkeä instrumentti teollisuuden mukanaololle tässä ja itse pääjohtajahan tämän jo totesikin. Hän sanoi, että hyvin usein nämä JTIt ovat varsin suljettuja verrattuna muuhun tutkimuksen puiteohjelma. Annoitte esimerkkinä tässä Clear Sky, Clean Sky, joka on avautunut merkittävästi, mutta tämä ei ole tämä sama ei päde välttämättä kaikkiin muihin teknologiayhteishankkeisiin. PK-yritykset ja yliopistot eri toten pienistä Eh, ja keskisuurista maista. Niillä on vaikeuksia tulla mukaan ja jotta voidaan luoda innovaatiota, on äärimmäisen tärkeää, että niin teollisuus kuin tutkimuskeskukset ja yliopistotkin ovat mukana. Eli tästä täytyy todellakin saada tämä osaamisen kolmio mukaan. Vain sen yhteistyöllä me voimme rakentaa osaamisen ja tutkimuksen Eurooppaa. Tämän vuoksi yhteistyö on niin tärkeää ja haluaisin kysyä, mitkä ovat teidän suunnitelmanne sille, että komissio voisi nyt taata tasavertaisen mukana oloon niin julkisen kuin yksityisenkin rahoituksen. Paljonhan tässä on julkista rahoitusta mukana ja miten voidaan taata se, että nämä ohjelmat olisivat aina vain avoimempia ja että PK-yritykset ja yliopistot äh, näistä vähän pienemmistä maistakin saisivat tasavertaiset osallistumismahdollisuudet. Dank. Äh. Kiitos. Sitten herra Pasho. Ďakujem za slovo, pážený pán predseda. E, vážený pán generálny riaditeľ. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisa herra pääjohtaja, minä arvostan hyvinkin paljon teidän haluanne yksinkertaistaa tutkimuspuolen määrärahan hakua ja rahan käyttöä. Meidän pitäisi mennä kuitenkin hieman vielä pidemmälle. Esimerkiksi patenttipuolellakin täytyisi yksinkertaistaa asioita, koska käytännössä silloin, kun pistetään tutkimuksen tuloksia täytäntöön, vasta sitten käytännön tasolla tutkimuksen tulokset ovat suuren yleisön käytössä. Tiedän henkilökohtaisesti jotakin tapauksia, joissa erittäin tärkeä innovaatio tai keksintö joutui odottamaan yli vuoden verran ennen kuin se sai, sai patenttisuojan. Ja sillä välin ihmiset joutuvat odottelemaan tuloksia aivan liian pitkään. Ja tämän tutkimuksen tuloksia ei silloin voida käyttää hyväksi ihmisten olosuhteiden parantamiseksi. Vai se tätäkin korjata? Eh, eh, Kiitos puheenjohtaja. Minulla on kolme lyhyttä kysymystä. Ehkä teille on vastauksia vielä juuri nyt heti paikalla, mutta esitän ne kuitenkin. Nyt kun puhutaan yksinkertaistamisesta, ja niiden määrärahojen suuruudesta, jotka annetaan hallintoon ja toisaalta koko ohjelman yhteydessä. Haluaisin kuulla, minkälaisista suhteista on kyse. Mikäli käytetään 100 euroa tutkimukseen, kuinka monta euroa tästä menee hallintopuoleen ja kuinka monta euroa käytännön tutkimukseen ja kuinka monta euroa tuen sait joutuvat itse käyttämään saadakseen tukirahan. Haluaisin tässä valossa arvioida hankkeiden tehokkuutta. En tiedä, onko näitä lukuja olemassa, mutta ne olisivat erittäin hyödyllisiä. Toiseksi, miten tyytyväisiä te olette tutkimusponnisteluiden kohdentamisen suhteen? Tehän tiedätte, että mikä otetaan tuloksia, tarvitaan jonkinlainen kriittinen massa. Mikäli rahat sirotellaan sinne tänne, saattaa olla vaikea saada aikaan tätä kriittistä massaa. En tiedä tutkimus, tutkimuksen puiteohjelmista niinkään paljon, mutta te varmaan tiedätte. Kolmas kysymys. Missä määrin hankkeet, jotka aloitetaan osana tutkimuksen puiteohjelmaa, missä määrin ne ovat täydentäviä kansallisten hankkeiden suhteen? Miten varmistamme, että vältetään päällekkäisyyttä? Tehän tiedätte, että Alzheimerin suht- Alzheimeria tutkitaan esimerkiksi yhteisen tutkimushankkeen avulla. Onko tämä osana yh, tätä no, normaalia hallintoa tutkimus- ja puiteohjelmassa vai miten tämä nivoutuu muuhun tutkimukseen? Kiitos sitten kollega Thompson. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, Senior Secretario General, äh, I will speak in English. Äh, When we started the discussion about... Herra pääjohtaja, puhun nyt englantia. Kun otettiin tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma, otettiin käyttöön uuden tyyppinen aikataulu. Aiemmissa puiteohjelmissa, jotka olivat kestoltaan vain neljä vuotta, oli eri järjestelmä kuin nyt. Nyt on omaksuttu uusi lähestymistapa seitsemänteen puiteohjelmaan, niin kuin muihinkin ohjelmiin. Nyt noudatetaan samoja aika puitteita kuin varainhoitoasetuksessa tai pikemminkin rahoitusnäkymissä. Eli mitä tämä tarkoitti sitten hankkeille? Nyt hankkeiden rahoitus ei ole kunnossa neljäksi vuodeksi pelkästään vain seitsemäksi vuodeksi, ja tämä on hyvä asia. Me olemme tästä samaa mieltä. Historia täytyy ottaa aina huomioon. Uusi historiallinen näyttö täytyy ottaa huomioon. Mitä tapahtuu sitten, kun puiteohjelma on saatettu päätökseen? vuoden 2006 ja 2005-2006 tai vuonna 2005, kun saatiin entinen puiteohjelma päätöksen sitten 2006 ilmeni tämä uusi kriisi, ilmastonmuutoskriisi, joka ei heijastu vielä ohjelmaan. Hiljattain Ruotsin puheenjohtajakauden edustaja oli täällä valiokunnassamme kuulemassa, ja hän esitti uuden vision. Hän totesi, että Ruotsi tuli tekemään yhteistyötä Espanjan kanssa Euroopan vihreän Euroopan, vihreän talouden edistämiseksi, mutta tämän heijastui millään tavalla seitsemänteen puiteohjelman. Joten miten te uskotte voivamme toimia, mikäli halutaan tehdä tästä seitsemästä puiteohjelmasta joustavan tässä suhteessa niin, että tämä vihreä puoli voidaan ottaa paremmin huomioon ja niin, että tästä koko ohjelmasta saataisiin vihreämpi. Meidän poliitikkoina täytyy tietenkin tehdä päätöksiä energia- ja ilmastopaketin toteuttamiseksi. Tämähän sitoo Eurooppaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. Miten puiteohjelmalla voidaan tukea ilmastostrategiaa niin, että päästäisiin vuoden 2020 tavoitteisiin? Kiitos. Seuraavaksi Riera Madurel. Muchas gracias. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää, herra Silvä, tervetuloa ensi kertaa tällä vaalikaudella tähän valiokuntaan. Kiitoksia esityksestä. Se oli selkeä ja myös realistinen. Ja haluaisin sanoa, että vastasittekin jo moniin kysymyksiin, joita olisin halunnut esittää. Joten aivan kuten puheenjohtaja toivoi, keskityn vain kahteen kysymykseen. Ensinnäkin nämä yhteiset teknologia-aloitteet Olemme tavanneet useita kertoja tutkimuskeskuksia, tutkijoita, yliopistoja ja yritysmaailmaa ja käyneet läpi tätä seurantakertomusta, analysoineet budjettia. Se kuvaa aina hyvin paljon, niin uskon todella, ehkä olisin eri mieltä kanssanne. Meillä on ongelma, joka liittyy näihin JTI-aloitteisiin. Sitä ei tässä mainita talousarviota ei toteuteta tällä hetkellä, ja tähän täytyy puuttua. Ryhmäni on yhtä mieltä asetetuista tavoitteista ja usein olemme sanoneet, että meistä yhteiset teknologia-aloitteet ovat hyvä keino parantaa tutkimus- ja kehityshankkeita, jos seurataan niitä tavoitteita, jotka on asetettu. Mutta tässä valiokunnassa meillä on kuitenkin suuria epäilyksiä toteuttamisesta, mitä tulee osallistumiseen, budjettiin, avautumiseen, nä- läpinäkyvyyteen ja niin edelleen. Tiedän, että yritätte tähän puuttua, mutta tässä tarvitaan esimerkiksi jatkuvuutta. Puhuitte hyvin varovasti näistä neljästä ensimmäisestä JTIstä, mutta mielestäni näyttää siltä, että epäilyksemme ovat oikeutettuja. Eli haluaisin kysyä teiltä ja saada hieman lisävastauksia siitä, että niiden kokemusten perusteella, joita komissiolla on JTIstä, niin onko komissio todella sitä mieltä, että ne ovat toimiva, toimiva keino? Otetaanko yhteisiä teknologia-aloitteita enemmän käyttöön vai harkitsetteko, että tulevaisuudessa voitaisiin luoda sellaisia julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuksia, jotka olisivat realistisempia? Sitten puhuit byrokratian yksinkertaistamisesta, valvonnasta ja muusta siitä, mikä liittyy seitsemänteen puiteohjelmaan liittyvän osallistumiseen ja niin edelleen. Haluaisin kiinnittää huomioon yhteen suosituksen, jonka luin tästä puoliväliarvioinnista. Tämä liittyy tutkijoihin ja tutkimukseen. Tässä täytyy siirtyä valvonnan kulttuurista luottamuksen kulttuuriin. Miten aiot saada tätä luottamuksen ilmapiiriä aikaan? Tämä olisi ehkä, olisi hyvä katsoa Amerikan suuntaan. Ja sitten haluaisin kuulla kommenttejanne eräistä aiheista, jotka toitte esiin. Esimerkiksi, mitä mieltä olette siitä, että ainoastaan äh, noin 10 prosenttia mukana olevista hankkeista tulee uusista jäsenvaltioista. Minusta on hyvä, että yritätte lisätä puiteohjelmaan osallistuvien naisten määrää. Tämä on hyvä. Haluaisin myös saada kuulla arvionne tästä Richard Financial Facilitystä ja samoin yhteisistä tarjouskilpailuista, jotka kattavat eri aloja, minkälaisia vaihtoehtoja tähän liittyy. No tässä kaikki puheenjohtaja. Aivan lopuksi vielä herra Silva. Haluaisin sanoa, että tässä valiokunnassa, aivan kuten sanoitte, viime vaalikaudella olimme jo mukana näissä töissä ja olemme aktiivisesti mukana seitsemännessä puiteohjelmassa ja sen toteuttamisessa. Me todella ymmärrämme, kuinka monimutkainen tilanne tämä on ja kuinka suuri työ seitsemän puiteohjelman täytäntöönpanossa on. Eli siksi haluaisinkin toivottaa teille, teille onnea tähän työhön ja toivottavasti saamme hyvää yhteistyötä aikaan kanssanne. Kiitos, että olette täällä. Kiitos. Kiitos näistä monista kysymyksistä sitten, Rouva Sigau. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää pääjohtajaa Rodriguezia hänen esityksestään. Aion puhua aivan lyhyesti vain ja esittää pari kysymystä. Kaikkein tärkeimmät keinot edistää tutkimusta löytyvät seitsemästä tutkimuksen puiteohjelmasta. Siellä on esimerkkejä hyvin toimivista ohjelmista ja tehokkaista sellaisista, mutta valitettavasti myöskin joskus asiat eivät ole hoitaneet niin hyvin. Esimerkiksi jotkut eivät ole voineet saada enää lisärahoitusta, jotkut hankkeet. Haluaisin kysyä, mitä toimia aiotte ottaa käyttöön varmistaaksenne, että ne, jotka ovat nettomaksajia ikään kuin, voisivat saada paremmin myöskin varoja käyttöön seitsemästä tutkimuksen puiteohjelmasta. Toinen kysymys. Yksityisyritysten osallistuminen seitsemänteen puiteohjelmaan – Niiden täytyy tuoda mukanaan omaa rahoitustaan. Näinä vaikeina aikoina on erittäin vaikea saada rahaa pankilta lainaksi, joten innovaatiohankkeet ovat äh, useinkin hyvin riskialtteita yrityksiä, hankkeita. Miten te voisitte helpottaa yksityisyritysten pääsyä seitsemänteen puiteohjelmaan. Sanon tämän siksi, että tutkimuksen seitsemäs puiteohjelma on oikeastaan myöskin investointeja myöskin soveltavaan tutkimukseen ja tämä pitäisi saada kuntoon. Tänään Puheenjohtaja, olen uusi jäsen parlamentissa ja haluaisin esittää kysymyksen. Ei tämä nyt ehkä liity siihen, että minulla ei ole kylliksi tietoa asiasta, mutta olemme kuulleet nyt arvioineista ja muista tietoa. Ja tässä sanotaan, että hakemuksia on jätetty 25 000, 5 000 niistä on hyväksytty. Sitten yli 1100 muutoksen hakumenetelmää, josta viidesosa on hyväksytty. Totta kai eh, veronmaksajat tietävät, mihin rahaa käytetään, mutta he haluaisivat tietää myös sen, mitä todellista menestystä ja hyötyä näistä tutkimuskeinoista ja hankkeista on. Eli minkälaista yhteiskunnallista ja taloudellista hyötyä näistä on. Tätä on kuitenkin hyvin vaikea mitata. Ja siksi haluaisinkin kysyä, Minkälaisia välineitä teillä on sille, että voitte mitata jonkin ohjelman menestystä tai sitä, että sitä ylipäätään on toteutettu? Te sanoitte, että täytyy laatia kertomuksia ja raportteja, mutta entistä vähemmän. Mutta äh, tärkeä kysymys kuuluu, onko teillä oikeanlaiset välineet tähän? eli siihen, että seurantaa todella voidaan harjoittaa ja että me saamme oikeanlaista tietoa tästä, koska tämä kiinnostaa ensisijassa veronmaksajaa. Kiitos, tämä olikin mielenkiintoinen kysymys. Katse Markaakis. Mitä näihin arviointikriteereihin tulee sen suhteen, minkä kysymyksen kollega juuri esitti? Miten te voitte arvioida varojen käyttöä ja järkevyyttä? Onko tutkimuspolitiikan puolella joitakin alueita, esimerkiksi joiden suhteen tuen hakija ja rahan vastaanottaja eivät joudu edes perustelemaan sitä, mitä rahoilla tehdään. Voitteko sulkea pois tällaisen vaihtoehdon, ettei mitään vastuu- ja tilivelvollisuutta olisi? en kuulisin tämän tiedon. Kiitos. No niin, pääjohtaja. Nyt tuli paljon tärkeitä kysymyksiä ja pyydän teitä käsittelemään ja vastaamaan näihin mahdollisimman tiiviisti. Tämä ei ole tietenkään helppoa, mutta olemme tässä jo ylittäneet aikamme. Ehkä voisitte vastata tärkeimpiin kysymyksiin. Señor presidente, es difícil contestar de forma resumida. Puheenjohtaja, aika vaikea vastata niin tiivistynyt näihin kysymyksiin. Tämä on valiokunta, joka osaa työnsä ja <laughs> kysymyksiä kaikesta pääjohtajalle. Ehkä helpointa olisi mennä mm, vastata osaan kysymyksistä täällä ja sitten tehdä loput nettisivuillamme. Pyritän, pyrin kuitenkin vastaamaan mahdollisimman konkreettisesti. Ensin Ryybisch hänen kysymyksensä. Eli määräaikoja voidaan kyllä vielä parantaa ja haluaisin, että maksut voitaisiin suorittaa 30 päivässä. No, tämä on varsin monimutkaista, tämä 30 päivän raja, mutta meillä on IRCssä tutkimusneuvosto-ohjelmassa hyvin nopea aikataulu ja pyrimme käyttämään näitä esimerkkejä sitten hyväksemme muuallakin. Se, että ennenaikaistetaan maksuja, on jatkuvasti esillä ja tässä päästään jatkuvasti eteenpäin. Ehkä teidän pitäisi katsoa juuri tätä, että katsotte, että pääsemme koko ajan eteenpäin. Ja mitä pikaisemmin pystytään maksattamaan asiat, niin sen parempi. Sitten maksu sitomusmäärärahat ja maksumäärärahat. Puhuin kyllä näistä molemmista ja samoin yhteisestä teknologia-aloitteesta ja EITstä. EIT Itse olen ollut mukana EIT-kysymyksistä, mutta minä halusin kuitenkin, että käynyt tässä mieluummin kollegaani puoleen. Monet puhuitte näistä JTIstä, joista todella haluan, että maksuaikoja lyhennetään. Tähän sitoudun. Ja siitä lähtien, kun tähän virkaan astuin, olemme päässeet asiassa eteenpäin. Ja niin varmasti pääsemme jatkossakin parempaan tulokseen. Jotkin jäsenet ottivat uudet jäsenvaltiot esiin. Olen aina kantanut suurta huolta siitä, että puiteohjelma todella ottaisi kaikki EUn jäsenvaltiot mukaan, koska jos kaikki eivät samastu tähän, niin silloin on hankala saada tästä ohjelmasta kunnianhimoista. Tässä täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa, eli se, kuinka erinomainen hanke tämä on. Tämä on tavallaan lisäarvo Euroopan tasolla ja toisaalta meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta mahdollisimman monet ja yhä useammat lähtisivät tähän mukaan. Mutta emme saa unohtaa myöskään sitä, että meillä on olemassa muitakin keinoja, joilla voidaan parantaa osallistumista näihin ohjelmiin. Ja viittaan tässä nyt erityisesti rakennerahastoihin, joissa on enemmän määrä rahoja investointitarkoitukseen kuin tässä puiteohjelmassa, jossa on 55 miljardia määrärahat ovat siis paljon suuremmat rakennerahastoissa. Eli erilaisin keinoin voidaan lisätä osallistuvuutta näihin ohjelmiin maissamme. Me koordinoimme asioita rakennerahastojen kanssa, jotta saadaan aikaan synergiaetuja kahden ohjelman välillä. Carvalho viittasi sitten näihin yhteisiin teknologia-aloitteisiin. Ja kun vastaan hänelle, niin ehkä tuon tässä mielestäni tärkeimmät kysymykset esiin. Yhteisiä teknologia-aloitteita pidetään hyvin riskialttiina koko tämän puiteohjelman osalta, siis rahoituksen kannalta. Ne ovat kuitenkin myös ehkä kaikkein välttämättömämpiä siihen, että saadaan aikaan innovaatioita ja lisää työllisyyttä. Eli nämä kaksi asiaa täytyy muistaa. Meillä on siis tiettyjä rahoitusriskejä, jotka ovat suurempia kuin mitä liittyy tutkimusneuvoston määrärahoihin. Mutta toisaalta parlamentilla on tässä viimeinen vastuuvapauslausunto. Ja jokaisen yhteisen teknologia-aloitteen täytyy kuitenkin selvästi tuoda esiin kaikki rahoituskysymykset vuosikatsauksessa, eli me kaikki todella tunnistamme nämä suuret rahoitukseen liittyvät riskit. Eli meidän täytyy tavallaan yhdistää nämä eri elementit toisiinsa. No, mitä tässä sitten voimme tehdä? Voimme tehdä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa lisäämällä mahdollisimman paljon avoimuutta. Ja meillä on jo nyt yhteinen ryhmä näiden yhteisten teknologia-aloitteiden kesken. Itse sitä johdan. Tällä hetkellä ei olla aloittamassa mitään uutta JTI-aloitetta, mutta ryhmässä kuitenkin pohditaan, kuinka voidaan korjata ja parantaa entisestään nykyisiä aloitteita. Sitten toinen tärkeä asia, joka liittyy JTIhin, on se, että kaikki voivat päästä niihin käsiksi. Puhuin tässä Clean Skies-hankkeesta siinä. Läsnäolo on ollut paljon suurempaa kuin alussa toivoimme, ja samaan pitää pyrkiä kaikessa muussakin. hakemukset pitää, tai tarjouskilpailujen täytyy olla avoimia kaikille, ja mahdollisimman läpinäkyviä, aivan kuten kaikissa ohjelmissa, jotka liittyy seitsemänteen puiteohjelmaan. Sitten täällä puhuttiin seitsemän puiteohjelman, seitsemän puiteohjelman tärkeimmistä elementeistä. Ne ovat patenttien suojelu ja tulosten soveltaminen. Tämä on asia, jota voidaan vertailla Yhdysvaltoihin. Tässä olemme aivan jälkijunassa heihin verrattuna. Mutta ne eivät ole kuitenkaan niin selkeästi mukana tässä puiteohjelmassa, vaan eurooppalaisen tutkimusaloitteen hankkeessa. Tiedätte, että ne ovat siellä tärkeämpiä. Ja totta kai voin tulla tänne uudestaan puhumaan näistä aloitteista, joita olemme käynnistäneet tutkimusaloitteen ja alueen puitteissa jäsenvaltioiden ja komission kesken. Toinen merkittävä asia, jonka herra Lambrecht otti esiin, on se, kuinka paljon rahaa kuuluu dokumentteihin, kuinka paljon laboratorioihin. Joskus hallintokuluihin voi mennä 60 prosenttia, 4 prosenttia ja niin edelleen, riippuu vähän tilanteesta, mutta minun on hyvin vaikea vastata siihen, minkälainen byrokraattinen taakka yksittäisillä hankkeilla on. Ehkä meillä on jotakin tietoa tästä, jota voimme teille antaa, mutta olen kuitenkin varsin varma siitä, että että se, mitä käytetään näiden tutkimushankkeiden pyörittämiseen, on suurempi määrä kuin mitä itse käytämme. Jos tätä voitaisiin korjata, tätä tilannetta, niin se olisi hienoa, mutta tarvitsemme entistä yksinkertaisempia sääntöjä, koska suurin osa byrokratiasta näissä tutkimuskeskuksissa tulee siitä, että pitää soveltaa sääntöjä, jotka ovat olemassa, joita me emme välttämättä ole keksineet. Silloin kun osa näistä säännöistä saadaan muutettua, niin silloin valvonta helpottuu osaltaan. Ja toisaalta näin voidaan vähentää myös byrokraattista taakkaa näissä tutkimuskeskuksissa. Ja sitten se, tässä nyt tarjouskilpailun osalta sitten oikealla tavalla? No, Meillä on joka vuosi kyllä työohjelma. Tämä on tärkeää muistaa. Me käymme laajaa julkista konsultaatiota, kuulemista, neuvottelemme prioriteettialueiden tavoitteista ja niin edelleen. Ja meillä on oma ohjelmamme, jonka puheenjohtaja Barroso juuri on lanseerannut. Ja siinä sanotaan useita tärkeitä asioita siitä, minkälaista tutkimuspolitiikan tulisi olla – Ja puiteohjelmalla pyritään vastaamaan näiden, näihin prioriteetteihin. Ja yksi tärkeä asia, josta täällä kysyttiin, on se, että meidän täytyy tehdä tutkimuspolitiikasta entistä vihreämpää, ympäristöystävällisempää. Näin todella täytyykin olla ja uskommekin, että, uskonkin, että näin ollaan tekemässä niin, että päästään kohti vähähiilistä yhte, yhteiskuntaa ja niin edelleen. Eli kaikki tämä täytyy ottaa huomioon. Seitsemännessä puiteohjelmassa on elementtejä, joita voidaan muuttaa työohjelman pohjalta vuosittain, ja näin haluammekin tehdä. Sitten vastaavuus ja päällekkäisyys kansallisten ohjelmien kanssa. Mielestäni seitsemännessä puiteohjelmassa täytyy olla kaksi asiaa. Ensinnäkin lisäarvo verrattuna siihen, mitä kansallisesti tehdään, ja sitten se, että sillä vältetään päällekkäisyyksiä. Kuitenkin täytyy olla realistisia, koska tutkimuspolitiikassa 27 jäsenvaltion välillä on paljon enemmän päällekkäisyyksiä kuin seitsemän puiteohjelman ja sen välillä, mitä jäsenvaltiossa tehdään. Minulta aina kysytään yhtä asiaa, kompi... Siis minulta kysytään aina Corynebakterista, joka on siis kananlihassa oleva bakteeri. Tähän liittyviä tutkimushankkeita on yli sata. Samoin Alzheimer on tauti, jota halutaan tutkia yhteisellä ohjelmalla jäsenvaltiossa. Mutta tämä on hankala, koska tämä olisi ensimmäinen kerta, kun näin tehtäisiin, mutta Kuitenkin tällaisista monimutkaisista kysymyksistä eniten voimme myös oppia. Sitten Rova Thompson sanoi, että mitä pidempiä ohjelmat ovat, niin sitä parempi. Tämä seitsemäs puiteohjelma on seitsemän vuoden mittainen ja tämä antaakin meille paljon enemmän pelivaraa sopeutua realiteetteihin, joita maailmassa on. Maailma on muuttunut viimeisen seitsemän vuoden aikana. Jos, äh, silloin kun tulin vuonna 2006 puhumaan tänne puiteohjelmasta, niin todellisuus oli täysin erilainen kuin nyt. Eli nyt on uusia ongelmia ja haasteita ja meidän täytyy olla joustavia, jotta voimme mukautua taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin realiteetteihin. Riera Madurel sitten kysyi minulta vähän kaikkea. En tiedä puheenjohtaja, pystynkö nyt aivan kaikkeen vastaamaan. Näistä yhteisistä teknologia-aloitteista varmasti olen jo sanonut tarpeeksi. Meidän täytyy yhdistää kaikki nämä elementit toisiinsa ja vielä kerran toistan, että emme saa unohtaa eri toimijoiden osallisuutta näihin aloitteisiin tai joustavuutta. Tämä on ehkä paras keino toimia. Tästä yhdessä olemme sopineet, kun käsitellään näitä PPP-kumppanuuksia. Sí, también me kysymys, una pregunta la señora Rivera. Yhteisestä tutkimuskeskuksesta täällä esitettiin myös kysymys. No, pahoittelen, mutta en nyt voi siihen vastata. Voi myöhemmin siihen vastata. Siis 10 prosenttia on näille uusille jäsenvaltioille. 10 prosenttia vain uusille jäsenvaltioille. No mielestäni me olemme tässä paljon edistyneet Prahassa Tsekin puheenjohtajavaltion aikana niin, että voitaisiin saada jäsenvaltiot osallistumaan tähän ohjelmaan, mutta tässä nyt on yksi tärkeä virhe. Mitä enemmän joku jäsenvaltio kiinnittää huomiota tutkimuspolitiikkansa, mitä enemmän jäsenvaltio kansallisesta talousarviostaan tutkimuspolitiikkaan käyttää, niin sitä paremmat tulokset sillä tulee myös yhteisen puiteohjelmaan osallistumisesta. Ne ovat erittäin kilpailukykyisiä osa, ohjelmia, niiden täytyy olla kilpailukykyisiä ja, ja näin ollen mitä valmistuneempi maa on, valmistautuneempi, sitä paremmin se pärjää. Ja sitten tämä jaettu tutkimus instrumentti. No, tämä on äärimmäisen innovatiivinen väline. Tämä on ensimmäinen kerta, kun pankkiin asetetaan riskivaroja tutkimuksen rahoittamiseksi. Ja tässä haluaisin teille nyt lanseerata erään viesti. Me haluamme viedä eteenpäin ajatusta siitä, että ei pelkästään julkisten pankkien kanssa kautta rahoiteta tutkimusta, vaan meidän täytyy motivoida rahoitusmaailmaa yksityispankkeja niin, että ne lähtevät investoimaan tutkimukseen. Se on hyvää mm, todennäköisesti näille pankeille, mutta varmasti koko talousjärjestelmälle yleensäkin. Yhä enemmän meillä on näitä yhteisiä tarjouskilpailuja. Yhä enemmän niitä järjestetään, mutta en piilottele ollenkaan, miten hankalaa niitä nyt on järjestää, koska kahden eri yksikön talousarvioiden hallinnointi on aina hieman hankalaa, mutta yhä enemmän meillä on sellaisia aiheita, jotka liittyvät esimerkiksi yhtä aikaa niin ympäristöön kuin energiaankin tai johonkin muuhun prioriteettiin, niin olemme erittäin tyytyväisiä siitä, mitä nyt on jo saavutettu. Rova Tikkaus sitten esitti minulle kysymyksen siitä, millä tavalla kaikki jäsenvaltiot nyt saataisiin tähän hommaan mukaan. No minä varmaan jo tästä hieman puhuinkin. Mielestäni on aivan tähdellistä toimia tämän puolesta. Minä olen vierailut kaikissa muissa jäsenvaltioissa, uusissa jäsenvaltioissa, paitsi yhdessä, jonne toivottavasti ensi viikolla pääsen käymään. Ja toistan, että tässä on ollut yksi tähdellinen seikka. Eli rakennerahastojen synergian hyödyntäminen tutkimuksen puiteohjelmassa. Tämä on aivan ehdottoman tähdellistä. Ja Rova Tikalle vielä totesin hyvin selvällä tavalla rahoituksesta. Tämä liittyy siihen, mitä sanoin aikaisemmin. On äärimmäisen tärkeää, että me saamme tässä rahoitussektorit mukaan niin, että tutkimuksestakin tulee yksi markkinasektori niille, riskimarkkina. Öö, vähän niin kuin esimerkiksi rakennusmarkkina, jonne ne kyllä investoivat. Sitten aloitteiden menestys. Miten näitä, tätä menestystä voidaan mitata? Tästäkin esitettiin kysymys. No me yritämme nyt tässä arvioinnissa mitata erästä osaa kuudennen tutkimuksen puiteohjelman tulevaisuuden seitsemännen osalta, mutta yleensä nämä arviot ovat ex post arviota, eli siis me emme voi etukäteen tietää, mitä tuloksia tullaan saamaan. En ainakaan selvällä tavalla, mitä tuloksia tullaan saamaan jostakin yksittäisestä tutkimushankkeesta. On aivan selvää, että on erilaisia asioita, mitä yhdestä tai toisesta hankkeesta pitää ja tule, tullaan saamaan tie, tiedoksi. Joissakin hankkeissa itse ohjelman luonteen takia riskin taso on suurempi. Kun me haluamme Clean Sky-investointeja, niin me haluamme puhtaampia moottoreita. Eli JTIllä täytyy olla a priori ö, tavoite, tulos, joka on tavoitteiden osalta selvältä, selvempi kuin ö, joissakin muissa hankkeissa. Herra, jonka nimeä en ikinä muista enkä osaa sanoa, herra Satsimarkakis. Hän sanoi, hän puhui näistä tuloksista ja mitä niiden osalta pitää tehdä. No, kun kysymys on perustieteestä, niin silloin mielestäni meidän ei pidä pyytää mitään tuloksia, vaan että tutkijoiden täytyy mahdollisimman hyvällä tavalla tehdä tutkimusta parhaassa mahdollisessa tutkimuskeskuksessa. Mutta kun meillä on näitä yhteisiä teknologiahankkeita, niin silloin me kyllä voimme pyytää käyttää todellakin patenttioutputteja, innovaatiotuloksia yksinkertaisista syistä. Valinta prosessi on hyvinkin etukäteen tehty. Me olemme jo valinneet, mitä me haluamme saada aikaiseksi, ja näin ollen meillä täytyy olla selviä tuloksia. Ja sitten, no nyt en enää kyllä omia pikku räpelyksiä, mikä täältä paperista osaa lukea. <laughs> Rova Riera, niin puhuitte siitä, että uusista jäsenvaltioista tulee kovin vähän hankkeita. Niin, ajattelin kysyä sitä illallisella, joka tarjoatte. No, uusista jäsenvaltioista kuin vähän näitä tulee nyt. Ja luulen, että Euroopan tieteellinen neuvosto on tehnyt erään erittäin tärkeän asian ja olen useamman jäsenen kanssa tästä jo varmastikin puhunut. Eli se on muuttanut äh, alku päärahojen prosenttiosuutta. Nyt niitä on paljon enemmän jaettu koko Euroopan kesken. Koko seitsemännen puiteohjelman puitteissa täytyy pitää todella tällaista osaamiselementistä kiinni, mutta siinä täytyy kaikkien Euroopan tutkimusrealiteettien olla heijastettuna, koska muuten puheenjohtaja olisi hyvin vaikea pyytää kunnianhimoista tutkimusohjelmaa, jos kaikki jäsenvaltiot eivät tuntisi olevansa mukana tässä, identifioituneena tässä ohjelmassa. Kiitoksia pääjohtajalle siitä, että vastasitte näin hyvin ja tarkasti eri kysymyksiin. Varmasti piakkoon jälleen päädymme keskustelemaan asiasta kanssanne, koska seitsemäs tutkimuksen puiteohjelma on meidän valiokunnalle määrimmäisen tärkeä, samoin se, kuinka kahdeksas puiteohjelma sitten kehittyy. Kiitos näistä tiedoista. Ja nyt sitten, hyvät kollegat, puolen minuutin vaihto seuraavaa vierasta varten. Kiitos. It's so complicated. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat. Nyt jälleen saan toivottaa tervetulleeksi keskuutemme, mutta ensi kertaa tällä vaalikaudella herra John Mogin, joka johtaa Euroopan sähkö- ja kaasualan sääntelyviranomaisen ryhmää, ERGIGiä. Viime vaalikaudella oli mekin jo paljon tekemisissä keskenämme ja kävimme rankkoja keskusteluja. Mukava saada toivottaa teidät tervetulleeksi. Pidätte ensin puheenvuoronne ja sen jälkeen kollegat voivat esittää kysymyksiä. Herra John Mogg. Chairman, uh, ladies and gentlemen, first may I... Kiitos puheenjohtajat, naiset ja herrat, ja kiitoksia siitä, että näin pian uuden parlamentin valinnan jälkeen – sain tilaisuuden tulla tänne teidän pakeillenne. Aion puhua suhteellisen lyhyesti ja kiittää ensinnäkin vanhoja jäseniä, jotka jo tunninkin, mutta myöskin uusia jäseniä siitä erinomaisesta tuesta, jota me saimme, kun keskustelimme kolmannesta paketista. Erittäin läheistä yhteistyötä teimme esittelijöiden kanssa ja äärimmäisen läheistä yhteistyötä sääntelijöiden kanssa ja myöskin riippumatonta tietoa saamme yksittäisiltä kollegoiltanne ja eri paketin osapuolet, joiden suhteen neuvosto oli ehkä hieman vastahakoisempi. Niiden suhteen pystymme tänne keskustelun varassa tekemään ehdotuksia. Tämä osoittaa myöskin sääntelijäpuolen avoimuudesta. Jatkuvasti minä kerron sääntelijäpuolellekin teidän työstänne. Asetimme suuren painoarvon näiden sääntelyiden vastuuvelvollisuudelle, samalla kun ne saavat enemmän itsenäisyyttä ja valtaa, täytyy varmistaa, että ne ovat kuitenkin jonkin tyyppisen valvonnan alla. Ja tämä on tämä dikotomia ongelma, jonka edessä hallitukset ovat olleet. että Kun annetaan itsenäisyyttä, tarvitaan myöskin valvontaa, ja tämä on nimenomaan parlamentin tehtäviin kuuluva asia ja erittäin hyödyllinen yhteistyömuoto. Lisäksi voin pohdiskella asioita kuluttajien kannalta. Tähän parlamentti kiinnitti paljon huomiota, varsinkin vähittäismarkkinoilla. Olisimme saaneet aikaan, nyt sanon siis me, kun olemme yhteispäätösmenettelyssä mukana, olisimme saaneet enemmän aikaan, mikäli Maronin päätös ei olisi estänyt kunnianhimoisempia tavoitteita esittelijöiden keskuudessa antaa uudelle virastolle enemmän valtaoikeuksia – I couldn't let the, let the pass. Tässä keskeisimmät seikat, joista haluaisin kiittää parlamenttia. Toinen seikka on se, että nyt meillä on edessä erittäin tärkeä prosessi. Meillä on tämän puolitoista vuotta aikaa paketin hyväksymisen jälkeen, ennen kuin täytäntöpano alkaa. Ja tämä aika on erittäin tärkeää. Komission täytyy varmistaa, että jäsenvaltiot todellakin – pitävät kiinni lupauksistaan ja antavat enemmän valtaoikeuksia kansallisille säätelijöille. Me kansallisena säätelijöinä joudumme nyt val- varmistautumaan uuden viraston perustamiseen, jonka johtajakin täytyy palkata. Tarjouskilpailta pikemminkin hakumenettelyiden esitys on avoinna johtajan löytämiseksi. Ehkä teistäkin joku haluaa hakea tätä tehtävää. Ja tämän viraston työtä täytyy huolisesti valmistella. Puhun tästä myöhemmin. Me sääntelijöinä tarkastelemme tilannetta. RGG on komission päätöksellä perustettu elin. Ja nyt kun virasto perustetaan, virasto tulee ensinnäkin tarvitsemaan toimipaikan, joista neuvosto päättää toivottavasti vielä joulukuussa. Kolme, kolme maata on tässä loppusuoralla mukana ja meillä kerrytään rekrytointiin. Ja sitten täytyy luoda hallintorakennevirastoa varten hallintoneuvosto, joka koostuu jäsenvaltioiden edustajista ja myöskin parlamentin edustajista, ja komissiokin on siellä mukana. Lisäksi tarvitaan sääntelijöiden toimikunta. Tämä on uusi asia. Tämän suhteen me olemme komissiossa erityisen kiinnostuneita. Lisäksi se on vetomus elin. Mutta kun virasto perustetaan, toivottavasti ensi vuoden maaliskuussa tilanne on selkeämpi. Sääntelyiden komitea tullaan kutsumaan koolle ensimmäistä kertaa samoihin aikoihin. Tämä väliaika käytetään hyväksi toimintasääntöjen laatimiseksi. Ne saattavat vaikuttaa hyvinkin byrokraattiselta, mutta voin vakuuttaa teille, että ne ovat kuitenkin erittäin tarpeellisia viraston tehokkuuden ja toiminnan kannalta. Meidän täytyy laatia säännöt, esimerkiksi äänestyssäännöt. Lisäksi täytyy päättää, kuka toimii puheenjohtaja, kuka on varapuheenjohtaja, mitä valtaoikeuksia annamme, miten näitä pistetään täytäntöön. Ja samalla odottelemme viraston toiminnan käynnistymistä. Toivottavasti ensi vuoden maaliskuussa pystymme näkemään paremmin, miten tilanne muotoutuu tässä suhteessa. Nyt kiitetään erittäin tärkeää elementtiä, eli yhteistyötä kansallisten sääntelyviranomaisten suuntaan. Kansallisille viranomaisille sääntelyviranomaisille annetaan täytäntöönpanossa enemmän valtaoikeuksia itsenäisyyttä joidenkin maiden suhteen. Muutokset tapahtuu hyvin vähän mukaan luottuna minun maani, mutta joissakin muissa maissa sääntelyviranomaiset ovat oikeastaan olleet pikemminkin osa ministeriötä. Nyt ollaan irrottamassa näitä kansallisia säätelijöitä ministeriöiden tossun alta, jotta sääntelijät voivat paremmin varmistaa, että asia pistetään kunnolla täytäntöön. Lisäksi pyritään estämään sirpaloitumista jäsenvaltioiden tasolla. Ja tämän vastaa virasto, joka hoitaa koordinaatiopuolen Euroopan tasolla. Uuden etuksen punainen lanka tulevat olemaan ne säännöt ja käytänteet, jotka luodaan virastoa varten. Joskus tarvitaan hyvinkin yksityiskohtaisia sääntöjä sen varmistamiseksi, että erityisestikin siirtoverkon haltijat ja, ja maat ja, ja yritykset, jotka mukana tässä rakenteessa, tietävät tarkalleen, mikä on minkäkin to- toimijan tehtävä esimerkiksi kriisitilanteessa. Käytänteiden suhteen nyt olemme menossa täytäntöönpanoon. Olemme määritelleet kaksi pilottihanketta, yksi yhden kaasupuolelle, yksi sähkö, yhden sähköpuolelle ja lisäksi Enso G ja Enso E verkonhaltijoiden suhteen tarkastelemme, miten järjestelmä toimii sitten, kun järjestelmä virallisesti käynnistyy, silloin toivottavasti kaikki on optimaisesti johdettu kuntoon. Tämä ei ole helppoa, säännöt ovat erittäin monimutkaisia ja suurin osa loppujen lopuksi tulevat olemaan lainsäädännön muodossa. Joten integroitu eurooppalainen markkina tulee kehittymään tänä väliaikana, ennen kuin virasto käynnistä toimintansa. Asia, josta parlamentti oli erityisen kiinnostunut, oli kuluttajien asema. Se, mitä parlamentti toi mukaan keskustelun, oli se merkitys, jonka parlamentti asetti saantivarmuudelle ja kilpailutilanteelle eurooppalaisilla energiamarkkinoilla ja varsinkin vähittäiskaupan puolella yksilön asema haluttiin varmistaa. Parlamentti vaati komissiota tekemään läksynsä ja myöskin sääntelijöiden osalta voin todeta, että Lontoon foorumi, joka on vähän samantyyppinen kuin Madridin foorumi tai Firenzen foorumi, keskusteli monistakin asioista, joihin liittyvät juuri ne seikat, jotka huolestuttavat tavallista kuluttajaa, esimerkiksi laskujen monimutkaisuus, miten vaikea ymmärtää laskuja, ja myöskin se, miten voidaan tehdä valituksia miten luodaan sellaiset vähittäismarkkinatutkimukset, joita komissio on esimerkiksi luvannut. Lisäksi pitäisi määritellä haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat, koska monissakaan maassa tätä määritelmää ei ole. Jo nyt on ryhdytty paljon laajempaa toimintaan kuin mitä lainsäädäntö olisi varsinaisesti edellyttänyt. Puheenjohtaja tiedän, että aikaa on vähän, joten lopetan pikkuhiljaa puheenvuoroni, mutta mainitsen sitten vielä pari seikkaa, jotka ovat lähellä minun sydäntäni. Ensinnäkin täytäntöönpano. Kansallisella tasolla itse että sääntelijät saavat enemmän valtaoikeuksia. Siksi ne täytyy olla resurssit ja välineet ja kunnollinen pohja, jonka avulla täytäntöönpano voidaan kuntoon. Euroopan tasolla virasto ei saanut kovinkaan paljon valtaoikeuksia, mutta siitä sillä on oikeus toimia tietyissä olosuhteissa. Ja sillä on myöskin vaikutusvaltaa, koska se pystyy taivuttelemaan muita osapuolia. Yhteistyössä komission kanssa se pystyy määrittelemään selkeät säännöt, ja tämä auttaa tilanteen muodostamisessa. Toiseksi kuuleminen, konsultoinnit. Monien vuosien ajan jo on ryhdytty voimakkaisiin ponnisteluihin sen varmistamiseksi, että ihmiset, joihin tilanne vaikuttaa, kaikki saavat äänensä kuuluviin. Olemme jo ryhtyneet kuulemisystävällisempien esitysten tekemiseen. Puolen miljardin eurooppalaisen markkinat ovat merkittävä markkina-alue haluan varmistaa, että meillä on järkevät ja toimivat järjestöt käytössä. Lisäksi tulossa monia tärkeitä asioita. Tutkimuspuolen pääjohtaja mainitsikin jo näistä monia monia. Hän ei kaikessa kaunopuheisuudessaan kuitenkaan mainut erästä tärkeää asiaa, näitä älyverkkoja, smart grids. Kaikilla on jonkinlainen näkemys älyverkoista, mutta tuskin kukaan tietää, mitä nämä käytännössä tarkoittavat. Näihin voidaan investoida hyvinkin paljon Euroopassa, mutta tämä vaatii erinäisiä toimenpiteitä saantivarmuuden toteuttamiseksi esimerkiksi älyverkot voivat myötä vaikuttaa saantivarmuuteen, mutta tämän tarvitaan hyvin paljon tutkimusta ja tuotekehitystä vielä näiden toteuttamiseksi. Teitä ei varmaan hämmästytä, että erityistapaus on Irlanti viime vuosina on tunnustettu sääntelijöiden puolella, että mitä menneisyydessä hoidettiin erittäin edistyneesti saa kaasun ja sähkön suhteen. Tuo maailma on muuttunut. Uusiutuvat energiat on otettu käyttöön, mutta siitä huolimatta me olemme erittäin paljon riippuvaisia naapureistamme saantivarmuuden toteuttamiseksi. Meillä on ongelmia, jotka eivät ole pelkästään eurooppalaisia ongelmia, vaan haasteita liittyy esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja maakaasun käyttöön sääntelijöiden meidän täytyy katsoa hieman kauemmaksikin Euroopan rajojen ulkopuolelle. Yhdeksästoista lokakuuta Atenassa järjestetään energia-alan sääntelijöiden maailman foorumi. Siellä on suurin piirtein tuhat ihmistä Ateenassa keskustelemasta kaikesta taivaan ja maan välillä – ja toivottavasti me pystymme tätäkin kautta saamaan näkemyksemme koko maailman tietoisuuteen. Meillä on hyvin paljon yhteyksiä Yhdysvaltoihin, Välimeren suuntaan niin ikään ja myöskin Kaakkois-Aasian suuntaan. Ja nyt pikkuhiljaa on luotu suhteita myöskin Venäjän suuntaan. Joten me teemme yhteistyötä kyllä Euroopan rajojen ulkopuolellakin. Ehkä nyt on paras, että en sano enempää. Herzlichen Dank. Kiitoksia tästä alustuspuheenvuorosta. Tämä muistutti hieman siitä, mitä olemme tehneet ja antoi hieman osviittaa siitä, mitä tulevina kuukausina on edessämme. Nyt, hyvät kollegat, voitte esittää kysymyksiä tai huomioita. Ensin puheenvuoro siellä takana. En valitettavasti näe täältä nimeänne, mutta olkaa hyvä. It's your turn. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Sääntely. Viranomaiset tekevät yhteistyötä niin kuluttajien kuin toimittajienkin kanssa, energian toimittajien kanssa – mutta suurella yleisöllä ei ole tarpeeksi hyvää pääsyä omaisten pakeille, joten haluaisin kysyä teiltä nyt, miten te näette sen mahdollisuuden, että olisi suurella yleisöllä paremmin mahdollisuus päästä ö, tässä ratkaisemaan näitä ongelmia sääntelyviranomaisten kautta? Kiitos. Jos haluatte, voitte vastata nyt saman tien, koska en näe täällä muitakaan puheenvuoropyyntöjä. Ehkä tämä keskustelu tästä lähtee liikkeelle tätä kautta. Kuulin, että sana käännettiin täällä mediaksi, mutta koska mediasta Äh, media on tärkeä, mutta en usko, että siihen kuitenkaan nyt täällä viittasin omassa puheessani välttämättä, mutta haluaisin vastata energian sektorin puolesta tähän. Ensinnäkin energia on erittäin monimuotoinen alue ja siinä täytyy ei-asiantunteville henkilöille järkevällä tavalla pystyä viestimään asioista ja voin kyllä sanoa tässä, että tämä on valtaisa haaste. Laajassa mielessä meillä on erittäin hyvä nettisivusto, joka mahdollistaa sen, että ihmiset voivat todella vieraille siellä, mutta se kyllä vielä vilpittömästi sanottuna vaatii parannuksia kuitenkin. Toiseksikin meidän konsultaatioprosessiimme uskotaan. Me emme tässä omaa lähestymistapaamme mitenkään suuntaa jotain erityissektoria kohti. Yksi asia, mitä me todella olemme halunneet tehdä kovasti, on kehittää yhteistyötä siirto operaattorijärjestelmien kanssa. Mutta kuluttajajärjestöt ovat myös erittäin tärkeitä, niin kansalliset kuin eurooppalaiset. Meillä on nyt toinen vuosittainen foorumitapaaminen ja siellä me saamme ensikäden tietoa siitä, mitä kuluttajat siis jotka käyttävät tätä tietoa, mitä he ovat sitä mieltä. Kolmanneksi on uutta teknologiaa, jos sallitte niin puhun oman kansallisen säätelyviranomaiseni näkökulmasta tässä. Meillä on noin sadan henkilön paneeleja, kuluttajapuolen asiantuntijoita mukana niin, että saadaan suurempaa ymmärtämystä hyvin monimutkaisiin asioihin. Olen ollut pitkälti täällä Brysselissä tekemissä hyvin monimutkaisten teknisten kysymysten parissa ja hyvin usein sanotaan, että tämä nyt on vain aivan liian vaikeaa tavallisille kadun talajalle ymmärtää. No, tämä asettaa valtaisan vastuun me, meille, jotka jollakin tavalla tunnemme tätä pakettia, niin että voimme esittää sen järkevällä, ymmärrettävällä tavalla. Loppujen lopuksi erityislähestymistapojen, sektoria, alojen kuuleminen on äärimmäisen tärkeää No ajatellaan nyt vaikka laskutusta, jos haluaa esittää valituksen energiayrityksestä. Ja jos haluaa tuntea jonkun elimen, joka antaa tukea kuluttajille, niin kyllä tässä täytyy olla hyvä avoin tapa saada tätä apua. Ja tämä konsultaatiojärjestelmä, joka meillä on nyt ollut muutaman vuoden ajan käytössä, niin se tuo kyllä selvyyttä asioihin. Me toimimme jo ihan hyvin, mutta me tulemme vielä parantamaan toimiamme tulevaisuudessa. Olga Thompson. Uh, Mr. Chairman, uh, I just have a small question. Puheenjohtaja, ihan pikkukysymys. Totesitte tuossa, että eurooppalaisten sääntelijöiden joukossa olette, keskuudessa olette päättäneet, no tai siis kaikki tiedämme, että me olemme riippuvaisia naapureistamme energiatoimituksen osalta ja nyt energiasääntelyviranomaiset yrittävät katsoa hieman pitemmälle kuin Euroopan yhteisöön. Haluaisin, että hieman työstäisitte tätä huomiotanne. Ja voisitteko kertoa, liittyykö tämä nyt tähän Kaakkois-Euroopan energia-aloitteeseen? No kiitos, että osittain vastasitte tähän kysymykseen. Kyllä. Kyllä tämä liittyy näihin Kaakkois-Euroopan järjestelyihin jossain määrin. Mutta ensinnäkin sisäisesti ongelmien ratkaiseminen, energiatoimitus on kyllä ongelma, eritoten kun ajatellaan unionin ulkopuolista ulkopuolisia energianlähteitä. Kestävän energia, kestävien energianlähteiden kehittäminen tulee olemaan, kuten kollegat tietävät, yhä enemmän Euroopan unionin niin ympäristö- kuin energiapolitiikankin keskiössä. Eräs seikka, joka on erittäin tähdellinen, on se, että meidän täytyy maksimoida näiden uusiutuvien energialähteiden mahdollisuudet Euroopan unionissa. Tämä on haaste maille, alueille, koko Euroopalle. Meidän täytyy saada Eh, esimerkiksi järjestyksen eh, tämän näiden uusien energialähteiden tuottaman energian tuominen verkkoon, verkkoyhteydet. Tämä on todella suuri haaste Euroopassa. Samassa mielessä Eurooppa on ollut varsin läpinäkymätön joissakin asioissa. Minä tulin seitsemän puoli vuotta sitten energiasääntelyviranomaiseksi. omaiseksi. Kenties naivisti esitin kysymyksen siitä, mitä nyt tapahtuu Mannermaalla. Ja me, siis yhdistyneessä kuningaskunnassa, me jouduimme olemaan tässä lehtiartikkeleiden, pikkutiedon palasten ö, varassa sen osalta, mitä tapahtuu esimerkiksi Saksassa tai Ranskassa. Ja tämä nyt on todella radikaalisti muuttunut ja tulee vielä muuttumaan vielä enemmänkin. Komission strategisen, strateginen energiakertomus tulee olemaan ö, paljon avoimempi ja ö, kertomaan siitä, millä tavalla voidaan käyttää siis näitä integroituja verkkoon liittymisjärjestelmiä. Tämä nyt oli vain esimerkki. Mutta meillä on vahva pohja Euroopassa sille, että ei oltaisi enää niin riippuvaisia ulkoista energian tuotannosta. Ja sitten Venäjä ja Ukraina riita pari vuotta sitten ja potentiaaliset epävarmuudet tässä tulevaisuutta silmällä pitäen on johtanut siihen, että me olemme vahvasti komission ja Venäjän viranomaisten välisen vuoropuhelun varassa, niin että ymmärrämme sen, mitä Gazprom mahdollisesti tekee tai ei tee tulevaisuudessa. Meillä on kaasukoordinaatioryhmä, joka mahdollistaa vaikeuksien arvioinnin ja tuon työn pohjalta sitten on otettu käyttöön useita eri välineitä niin, että varmistetaan esimerkiksi se, että kaasu kulkee vain yhteen suuntaan, tai että sen kulkua voi nyt voi muuttaa niin, että se voi virrata myös takaisinpäin. Tämä helpottaa esimerkiksi Italian tilannetta. Norjastahan tulee paljon energiaa Euroopan markkinoille. Norja on jäsen, ei yleensä sääntelijä, mutta eh, jäs, eh, se on jäsen ja tarkkailija Egekissä – ja se on erittäin tärkeä osa tätä. Tästä tulee kyllä komission ja jäsenvaltioiden työ hyvin vahvasti, mutta sääntelyviranomaiset haluavat varmistaa sen, että tietoa on saatavilla, sitä viestitään ja että se on ymmärrettävää, että, jäsen, että tässä on riittävästi yhteistyötä eri tahojen välillä. Dank, kollega Odi. Kiitoksia sitten kollega Odi. Monsieur Président, euh, merci euh, pour toutes ces explications. Kiitoksia puheenjohtaja kaikkia näistä selvityksistä. Ne olivat äärimmäisen mielenkiintoisia. Kenties haluaisin hieman laajentaa erästä seikkaa, kysyä teidän näkemyksenne verkostojen kehittymiseen, eritoten mitä tulee sähköön. Nyt ajatuksena on se, että eri, eriytetään jakelijoiden ja tuottajien verkot ja Euroopan unionissa meillä on verkkoja, jotka ovat eri rakenteiden omistuksessa. Mitä mieltä te olette markkinalainsäädännön, markkinalain soveltamisesta näihin verkkoihin? Eikö Euroopassa nämä sähköverkot kannattaisi asettaa julkiseen julkisen eurooppalaisen elimen alaisuuteen, niin että kansalaiset voisivat olla varmoja siitä, että nämä verkot eivät joutuisi merkittävän kapitalistisen rakenteen, kuten Gazpromin tyyppisen rakenteen käsiin. Mitä mieltä te olette siis sähköverkostojemme kehittymisestä? Täysin jättäen syrjään tässä nyt nämä jakelijat ja muut, joiden käyttäytymistä te valvotte. Sitten toinen kysymykseni liittyy kaasuun. Mitä mieltä te olette komission tekemä, te, tekemästä aloitteesta luoda kaasun ostoyritys, siis kaasulla, joka tulee kaukasukselta? Ja mitä mieltä olette siitä ehdotuksesta tulee jäsenvaltiolta, että luottaisiin eurooppalainen kaasun ostokeskus ja saataisiin ää, tällä tavalla parempi toimitusvarmuus ja parempi hinta? No. Well, thank you, Mr. Odi. pour ces questions. Kiitos herra Odi ja onnittelut tästä erittäin täsmällisestä ja nasevasta kysymyksestä. Uskon, että mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen, tietystikin keskustelut kolmannesta paketista nostivat esiin monia muita kysymyksiä liittyvät esimerkiksi tuotannon ja jakelun purkuun sekä kaasu- että sähköpuolella kytköksen purkuun. Sääntelijät antoivat neuvotteluiden yhteydessä sellaisen kannanoton, että sääntelyn lähestymistapa usein heijastuu jäsenvaltioihin, joista keskustellaan. Ja on oikeudenmukaista todeta, että neuvottelujen yhteydessä Meidän asetelmamme johti siihen, että keskustelut hyvin pitkälti politisoituivat, joten teitä ei varmaan hämmästytä, että en halua nyt ryhtyä kepillä hämmentämään tätä asiaa, koska kyse on jäsenvaltiokohtaisista kysymyksistäkin, mutta tietysti parlamentti on myötä, mukana myötä vaikuttamassa. En halua täysin pestä käsiin tästä kysymyksestä, mutta ajatus, että jonkinlainen eurooppalainen elin jotenkin nielaisisi nämä verkostokysymykset, että liittyy siihen perusolettamukseen, että elimellä on markkinoiden luottamus. Ja myöskin Oletuksena on sellaiset olosuhteet, että luodaan oikeat infrastruktuurit ja verkostot esimerkiksi sen varastamiseksi, että tulevina vuosikymmeninä verkot voidaan yhdistää toisiinsa. Lukuja on käytössä paljonkin, mutta uusia lukuja saadaan seuraavan parin viikon sisällä. Ernest Youngin lukuja ehkä voitaisin, voisin kuitenkin siteerata konsulttiyrityksen. Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla on noin 230 miljardia puntaa liikkeellä seuraavan vuosikymmenen sisällä. Tämä on ennuste, joten tästä voi tehdä laskelmia muiden markkinoiden ja muiden verkkojen suhteen. Tämän tyyppiset investoinnit ovat todellakin valtavia. Komission luku parin vuoden takaa oli suurin piirtein kolme triljoonaa euroa, joten on kyse valtavan suuresta summista. En usko, että parlamentti sen paremmin kuin jäsenvaltiotkaan haluavat maksaa tällaisia summia ja veronmaksajilla, joten haasteet ovat valtaisat. valtaisat. Tomin kommentti liittyy kolmanteen pakettiin ja siihen, mitä hyötyä liberalisoiduista markkinoista on. Minä olen toiminut liberalisoidulla markkinoilla hyvin pitkään kansallisella, mutta myöskin Euroopan tasolla. Joissakin tapauksissa saattaa olla epämukavaa, jopa epätehokasta olla puuttumatta asioihin. Markkinat ovat tehneet hyvin suuria investointeja esimerkiksi saantivarmuuden parantamiseksi. En nyt puhu niinkään Euroopan markkinoista tässä yhteydessä, vaan muista mannermaisista markkinoista. The, the threat Gazprom. not... Gazpromin uhka sitten. Ehkä historia puhuu toista kuin minä, mutta oletan nyt, että Venäjän karhu ei halua enää ärhennellä, vaan pikemminkin haluaa integroitumista Euroopan näyttämällä, näyttämällä niin, että väestymistapa tulevaisuudessa on suopeampi. Mutta hyvin pitkälti kaikki riippuu investointien tasosta ja toisaalta epävarmuudesta eri puolella Eurooppaa. Me olemme hyvin erilaisia. Ranska on hyvin erilaisessa tilanteessa kuin monet muut taikka suurin osa Euroopan maita, koska Ranska on hyvin pitkälti riippuvainen ydinvoimasta, jota se myös myy muihin maihin, mukaan luettuna minun maani. Mitä nyt sitten tapahtuu? Kun Eurooppa mukaantuu markkinaolosuhteisiin ja kehittää yhteenliittymiä ja tuulivoimaa esimerkiksi Pohjanmerellä ja muidenkin maiden rannikolla. Tämä kaikki myötä vaikuttaa parempaan turvallisuuden tunteeseen ja saantivarmuuteen. Sama pätee kaasuun. Sääntelyviranomaisten yleiskokous järjestetään sattumoisin huomenna. Ja juuri tämä sama kysymys on huomennakin estyslistalla. Mitä mieltä olemme ajatuksesta, että luotaisiin jonkinlainen keskitetty osto? ostokeskus, joka hoitaisi kasvia, kaspiameren ostot. Tästä ei, ei kuitenkaan ole vielä keskusteltu yleiskokouksen tasolla, joten en voi tätä kommentoida. Yhteistyön tasosta toteaisin, että nyt on ehkä päästy sellaiselle tasolle, että uskon, että tarvitaan hyvin paljon hyvää uskoa, mikäli kuvitellaan, että päästään tämän tasoiseen yhteistyöhön koskaan, joten olen hiukan epäileväinen tämän asian suhteen. Herzlichen Dank, Frau Riera Madurell. Kiitos sitten Riera Madurel. Muchas gracias, señor. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos paljon näistä mielenkiintoisista selvityksistä. Arvost, ja nyt kun olette täällä paikalla, niin, niin mieleeni tuli ja haluaisin esittää kysymyksen, joka koskettaa omaa maatani. Yksi vaatimuksista, joka Ranskan säätelyviranomaisella on koskien verkkoja, riippuu kapasiteetista toimittaa sähköä molempiin suuntiin. Eli jos, puhun siis kaasusta, jos pyritään siis 80 prosentin kapasiteettia pohjois-eteläsuunnassa ja sitten pienempää kapasiteettia toiseen suuntaan, niin silloin jäätäisiin 50 prosentin alle ja tätä ei pystyttäisiin toteuttamaan. Ja tämä on todella yllättävä vaatimus, kun ajatellaan kansallisten markkinoiden suojelua ja hyviä käytänteitä. Voisitteko kommentoida tätä asiaa? Olisi mukava tietää, mitä mieltä tästä olette ja mitä aiotte tehdä tulevaisuudessa tämän asian suhteen. Um, th- thank you very much. Kiitoksia Rova Riera Madurel tästä kysymyksestä, koska se on asia, joka minun olisi pitänyt todeta jo johdantopuheenvuorossani. Eurooppa energiayhtenäismarkkinana sillä on valtaisa askel otettavanaan, jotta päästään nykyisistä kansallisista pirstautuneista markkinoista. Parlamentti oli vahvasti mukana, kun äh, alueellista aloitetta ensin ehdotettiin. Se oli huolestunut, koska vilpittömästi tässä nyt oli epäilys siitä, että sen sijaan, että mentäisiin kohti äh, yhtenäismarkkinoita niin alueellistaminen niin saattaisi, alueellistaminen saattaisi entisestään pahentaa pirstaloituneita markkinoita. Sääntelyviranomaisina me näimme muutamia vuosia sitten, että tämä askel kansallisista kohti eurooppalaisia täysin integroituja markkinoita oli hirmuinen. Me onnistuimme vakuuttamaan komission tästä ja me tämän vuoksi kehitimme useita alueellisia aloitteita. Ja tämä minun olisi pitänyt siis johdannossani jo mainita, koska tämä on mahdollistanut sen, että alueet eri menestyks, menestystasolla. Jotkut hyvin menestyksekkäinä, toiset vähemmän. Joissakin jäsenvaltiot, hallitukset ovat olleet mukana, joissain ei, mutta alueet ovat voineet todella edetä, edistyä, koska ovat saaneet alueiden välistä yhteistyötä tässä esimerkiksi energiatehokkuuden ja äh, energiasaatavuuden osalta. Ja nämä alueelliset aloitteet ja tässä haluaisin vielä hieman mainostaa tätä, että meillä on alueellisten aloitteiden konferenssi. Ja varmaankin siellä useampia valiokunnan jäseniä tulee olemaan paikalla. Ja me tulemme keskustelemaan siellä tästä asiasta. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys Iberian niemimaalle ja Etelä-Euroopalle yleensäkin yhteistyön näkökulmasta. Minä toivon, vaikka en voi vielä tätä nyt varmistaakin, mutta tulemme ryhmänä tästä keskustelemaan silloin ja toivottavasti siellä tullaan esittämään kannustavia lausuntoja niin, että voidaan rohkaista komissiota, neuvostoa, parlamenttia tarkastelemaan uudelleen alueellisia aloitteita, niin että voidaan nähdä, mitä lisää voitaisiin vielä tehdä. Ja sitten tähän erityisesti tähän kysymykseen. Nyt on uusi asetus, asetusluonnos, joka on juuri otettu jonka komissio on juuri toimittanut eteenpäin. Siinä tarkastellaan energiatoimitusvarmuutta. Meillä itsellämme on hieman varaumia tämän suhteen, koska tämä on hyvin monimutkainen järjestelmä, mutta tässä on joitakin hyvin terveitä periaatteita, mitä tulee avoimuuteen ja yhteistyöhön. Jäsenvaltiot toivottavasti ovat yhteen kiinnostuneita kuin mekin siitä, missä määrin komissio haluaa tulla mukaan tähän prosessiin ja ryhtyä päättämään näistä asioista. Mutta tämä tulee olemaan panos äh, näihin, kun ajatellaan näitä enemmän äärimmäisyyksiin meneviä kantoja, joista puhuitte. Sitten tulee myös kysymys siitä, onko riittäviä perusrakenteita, jotta voidaan luoda tätä äh, toimitusvarmuutta. Ovatko äh, rakenteet riittäviä ja jos ajatellaan myöskin toimitusstandardeja, ovatko ne tarpeeksi hyviä. Ja me tietysti sääntelyviranomaisina haluamme, että tämä tehdään riskianalyysi pohjalta niin, että ei turhaa rahaa hassattaisi tässä. Että rahankäyttö tässä minimoitaisiin ja varmistettaisiin sitä, että tässä ei mennä liian pitkälle. Sitten lopuksi en nyt ole aivan varma, puhuitteko tässä nimenomaan Ranskan ja Espanjan välisistä suhteista – usean vuoden ajan tässä on ollut ongelmia, mitä tulee näiden kahden maiden verkkojen yhteensopivuuteen. No, hieman naivisti <laughs> tässä kysyin, että en ollut aivan varma, puhutteko tästä, mutta professori Monti, entinen komissaari, teki oikein hyvää työtä tässä tuodessaan kaksi osapuolta yhteen. Yhtäältä Ranskan, joka on huolissaan investointitasoista ja energiamäärän vähentämiseen, kun se toimitti sitä Espanjaan ja sitten Espanja taas on huolissaan siitä, saako se riittävästi energiaa. Ja eurooppalaisella koordinaattorina professori Monti antoi oman merkittävän panoksensa tämän hyvin monimutkaisen ongelman ratkaisemiseksi. Kiitoksia näistä lisäselvityksistä ja tiedoista ja kysymyksistä onko vielä tilaa kysymyksille tai kenties selvitystarvetta. Jos ei, niin tämä kohta on sitten käsitelty loppuun. Kiitän teitä vielä lämpimästi käyttämästänne ajasta, kaikesta tiedosta, jota meille annoitte. Varmasti tällä vaalikaudella vielä kerran, jos toisenkin törmäämme töisiimme näissä asioissa, koska ei tässä kaikkea saatu vielä loppuun käsitellyksi. Nyt me päätämme tämän kokouksen, joka jatkuu siis huomenna, mutta aloitamme mahdollisimman pikaisesti tässä nyt koordinaattoreiden kokouksen. Kiitos kaikille. Ah,